keskuspankin vuosikertomus. Esittelijämme on edustaja Marias ja toivotan lämpimästi tervetulleeksi Euroopan keskuspankin pääjohtajan Mario Draghin. Tervetuloa pääjohtaja. Samoin toivotan tervetulleeksi Meine Damen und Herren, ich wäre dankbar. Hyvät naiset ja herrat, arvoisat edustajat, pyytäisin teitä nyt asettautumaan aloillenne ja niitä, jotka poistuvat salista tekemään sen hiljaisesti. Kiitoksia. Ensimmäisenä puheenvuoron saa esittelijämme Notis Marias. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tänään parlamentilla on hyvin tärkeä tehtävä. Kyse on Euroopan unionin raha-asioista ja demokraattisesta valvontatehtävän toteuttamisesta suhteessa Euroopan keskuspankkiin. Riippumaton Euroopan keskuspankki ei tarkoita sitä, etteikö sitä valvoittaisi ja etteikö sillä olisi tilivelvollisuutta. Euroopan keskuspankin on hyvin tärkeää tulla paikalle Euroopan parlamenttiin. Kyseessähän on elin, Euroopan parlamentti, joka on suoraan kansalaisten valitsema. Kun käsittelemme EKPn vuosikertomusta täällä parlamentissa, niin usein on rajoituttu kauniisiin lauseisiin ja aikomuksiin, mutta tällä kertaa todella menemme äh, asiaan syvällisesti. Talousasian valiokunnassa useat poliittiset ryhmät ovat todella ponnistelleet. Olemme saaneet kompromissitarkistuksia aikaiseksi ja olemme nostaneet esille niitä tärkeitä, vahvoja kohtia mietinnössä, joita haluamme korostaa. Toki hienosäätöä on täytynyt tehdä, mutta kuitenkin tärkeimmät vahvasti muotoillut kohdat ovat edelleen mukana. Näin Euroopan parlamentti voi omia toimivaltuuksiaan toteuttaa. Me emme halua, että syntyy minkäänlaisia eturistiriitoja EKPn ja toisaalta muiden toimielinten välille, kun kyse on rahapolitiikasta. Kysehän on valvontatehtävästä, joka Euroopan keskuspankilla on. Se valvoo mm, järjestelmäriskin kannalta merkittäviä pankkeja – Kyse on myös jäsenvaltioiden liikkeelle laskemista joukkovelkakirjoista. On hyvin tärkeää, että meillä on varttia, on mielessämme tuomioistuimen hyvin tärkeä päätös. Siinä puhuttiin määrällisen elvyttämisen ohjelmasta, jota on toteutettu. Kyse on myös Troikan tehtävistä ja EKPn roolista siellä. Eh, herra Draghi, kun kyse on pitkäaikaistyöttömistä, kun kyse on siitä suuresta vaihtelusta, jota näemme työttömyysasteessa toisaalta Kreikassa ja toisaalta taas Saksassa, todellakin vaihteluväli on hyvin suuri. Jos katsomme hyvin tiukkoja säästöohjelmia, joita on toteutettu. Se ei ole vähentänyt työttömyyttä eikä se ole myöskään julkista velkaa voinut vähentää. Neljä, seitsemän, kaksi. Säädön, säännön mukaan meidän tulee julkista velkaa seurata ja paneutua siihen, mistä se varsinaisesti koostuu. Meillä on ollut hyvin merkittävä määrällisen elvytyksen ohjelma käynnissä. Ja osa tästä rahasta on tullut Kreikan keskuspankista. Ei kuitenkaan näytä siltä, että olisi otettu huomioon hyvin tärkeitä parametreja, esimerkiksi työpaikat, kasvuluvut ja muut vastaavat. Selkeästikin Toistaiseksi painotus on ollut rakenneuudistuksissa. Tämä on ollut kuitenkin epätasapainoinen pyrkimys, kun ei ole huomioitu esimerkiksi yksityisiä investointeja, kasvulukuja, työpaikkoja. Tämä on luonut ongelmia esimerkiksi eläkerahastoihin ja vakuutuslaitoksiin. Kysymys Euroopan laajuisesta Talletussuojajärjestelmästä on hyvin tärkeä. Siihen täytyy perehtyä myös valvontavaltuuksien näkökulmasta. Meidän on tiedettävä, miksi Euroopan keskuspankki on Kreikan talouteen tällä tavalla äh, paineita asettanut sitten vuodesta 2015 äh, hätärahoituksen ja pääomarajoitusten muodossa. Kiitos. Nyt vuorossa on äh, keskuspankin pääjohtaja Draghi. Olkaa hyvä. Herra puhemies, hyvä parlamentin puhemies, hyvä komission varapuheenjohtajat, hyvät parlamentin jäsenet. Epäilemättä elämme nyt aikaa, jolloin Euroopan yhtenäisyys on koetuksella. Monet haasteistamme ovat eurooppalaisia tai jopa maailmanlaajuisia. Haasteet vaativat vahvaa eurooppalaista vastausta. Siksi olen kiitollinen, että voin jälleen olla parlamentissa. Tämä osoittaa, että me tarvitsemme eurooppalaista keskustelua ja eurooppalaisia ratkaisuja. Keskustelemme tänään Euroopan keskuspankin vuoden 2014 vuosikertomuksesta. Tuolloin EKPn neuvosto hyväksyi joukon toimenpiteitä, jotta voitaisiin puuttua rahapolitiikan välittymyskanavien puutteisiin ja alhaisen inflaation ongelmiin. Mukana oli pari kohjauskoron laskua Ilmoitettiin myös pitkän aikavälin uudelleenrahoitusoperaatioista kohdennetusti ja kaksi osto-ohjelmaa liittyen omaisuusvakuudellisiin omaisuuksiin ja katettuihin velkakirjoihin. 2014 oli myös se vuosi, jossa ansiantuntijatyötä tehtiin yhteisessä valvontamekanismissa ja saatettiin kattava arviointi päätökseen. Mutta kun Voitaisiin tehdä katsoa taaksepäin, mutta minä mieluummin suuntaan katse tuleviin haasteisiin. Ensinnäkin lyhyesti selitän, mikä on nykyinen rahapolitiikkamme, miksi me uudelleen arvioimme mitoitustamme maaliskuisessa kokouksessamme. Toiseksi minä haluaisin käydä läpi talouden haasteita ja mitä pitäisi niille tehdä. Olen hyvin tietoinen siitä, että päätöstentekijöiden katseet suuntautuvat nyt muualle näin aikoina. Mutta haluan tehdä aivan selväksi, taloudellinen menestyminen on myös osa ratkaisua muilla aloilla. Siitä syystä talousten riskien lieventäminen antaisi paikkansa tärkeällä sijalla poliittisessa keskustelussa. Noin kolmisen vuotta sitten inflaatio alkoi etääntyä EKPn keskipitkän aikavälin inflaatiotavoitteesta, eli hieman alle 2 prosenttia. Sitten lokakuun 2013 inflaatio on ollut alle 1 prosentin. Koko viime vuoden yksi inflaatio euroalueella oli hyvin alhainen, eli peräti miinusmerkkinen, johtuen alhaisista raaka-aineiden hinnoista ja euroalueen vuotuneen Hyki-inflaatio oli 0,4 prosenttia tammikuussa tänä vuonna. Tämän rinnalla olemme jatkuvasti joutuneet uudelleen miettimään ennusteitamme inflaation osalta. Viime vuoden alussa asiantuntijamme ennustivat inflaation olevan 1,5 prosentin luokkaa 2016 ja 1,8 prosenttia 2017. Mutta joulukuussa heidän ennusteensa oli vain 1 prosenttia tälle vuodelle ja 1,6 prosenttia ensi vuodelle. Tätä taustaa vasten EKP päätti joulukuussa toimia jälleen. Meidän arviomme rahapolitiikan mitoituksessa on kaksiosainen. Ensinnäkin me totesimme, että toteutetut toimet sitten kesän 2014 ovat johtaneet hyvin tuloksiin. Rahapoliittinen vireytyminen johti siihen, että pystyttiin laajalti helpottamaan rahoitusoloja. Lainananto vireytyi ja sen jälkeen on saatu merkittävää tukea myös euroalueen elpymiselle. Ilman näitä toimia euroalue olisi joutunut suorastaan deflaation kouriin viime vuonna ja hinnat olisivat laskenneet vielä nopeammin tänä vuonna. Kasvu olisi ollut merkittävästi alhaisempaa sekin. Toiseksi, vaikkakin toimimme johtivat hyvin tuloksiin, niitä pidettiin myös riittämättöminä, kun on nähty, että hintavakaus on heikentynyt. Oli olemassa selvä riski, että ellei lisätä kvantitatiivista osuutta, niin jotta ylipäätään inflaatio päätäisi hieman alle 2 prosenttiin, niin tuo olisi hamassa tulevaisuudessa, ainakaan keskipitkällä aikavälillä. Siksi me päätimme uudelleen säätää meidän rahapoliittista mitoitustamme. Me talletusmahdollisuutta laskimme miinus 0,3 prosenttia, laajensimme myös kuukautuisia ostoja maaliskuun 2017 asti ja kuitenkin ehdollisuus säilyi liittyen inflaatioennusteisiin. Me totesimme edelleen, aiomme uudelleen sijoittaa ne tulot, jotka saadaan erääntyneistä omaisuuseristä ja niin pitkään kuin se on tarpeen. Niin me päätimme, että me jatkossakin uuden rahoitusoperaation jatkamme ja myös kolmen kuukauden pitkän aikavälin uuden ratusoperaatioita kiinteällä korolla niin tarpeen kuin on tarpeen ja ainakin 2017 loppuun asti. Sitten joulukuisen kokouksemme olosuhteet ovat jälleen kerran muuttuneet. Lievää elpymistä on nähtävissä euroalueen taloudessa johtuen lähinnä kotimaan kysynnästä. Mutta mutta riskejä huonompaan suuntaan on yhä enemmän nähtävissä ja epävarmuus myös nousevilla markkinatalouksilla ovat selvät. Heitteisyys rahoitusmarkkinoillakin on suurempaa, kuten myös geopoliittiset riskit. Inflaatiokehitys on kourin tuntuvasti heikompaa kuin odoteltiin joulukuussa. Vaikkakin viimeisin disinflaatioaalto johtuu lähinnä siitä, että öljyn hinta on jälleen laskenut, niin palkkojen hitaampi kasvu yhdessä alentuvien inflaatiorotusten kanssa edellyttävät, että mietitään uudelleen niitä kanavia, joiden myötä tulee yllätyksiä inflaation taustalla ja miten se saattaa vaikuttaa tuleviin hintoihin ja palkkojen muodostumiseen. Siksi kokouksessamme tammikuussa tänä vuonna me totesimme, että pitää uudelleen miettiä, jopa uudelleen harkita meidän rahapolitiikkaamme ja mitoitustamme seuraavassa kokouksessamme maaliskuun alussa, kun asiantuntijoiden ennusteet ovat käytettävissämme. Rahapolitiikkamme on toiminut. EKP on halukas kantamaan oma kortensa kekoon sen takaamiseksi, että elpyminen jatkuu. Mutta vaaroja on olemassa. Ja jos ne toteutuvat, ne saattaisivat myös heikentää elpymisen suuntaa. Poliittiset haasteet ovat neljänlaisia. Ne liittyvät maailmanlaajuisen ympäristöön, rahoitusjärjestelmän tilanteeseen, talous- ja finanssipolitiikkaan jäsenvaltioissa ja poliittisen epävarmuuteen Eurooppa-hankkeen tiimoilta. Ensinnäkin, mitä tulee maailmanlaajuisen ympäristöön, Kasvunäkymät ovat pikkuhiljaa kehittymässä parempaan suuntaan kehittyvissä talouksissa, mutta nousevissa markkinatalouksissa lievempää. Kaiken kaikkiaan kasvu on historiallisesti alhaista. Tämän lisäksi nousevat markkinataloudet ovat yhä suuremmissa vaaroissa myös taloudessa ja rahoituksessa, joissa on rakenteellisia e- e- esteitä tai makrotaloudellisia epätasapainoja, joissakin raaka hinnat ovat liian alhaiset. Ne ovat edelleen haavoittuvia äkkinäisille muutoksille ja riskeille ja ne saattavat vaikeuttaa rahoitusolojaan. Avainasemassa on se, että miten nousevat markkinataloudet kärsivät, jos rahoitusolot ovat tiukemmat. Näin ollen myös pääomahanat tiukemmat. Ja mitä vaikutuksia tällä on puolestaan euroalueelle ja niin ulkomaan kysynnälle? Tätä taustaa vasten on tärkeää, että euroalueen vastustuskyky säilyy. Toiseksi meillä on myös poliittisia haasteita, jotka liittyvät rahoitusmarkkinoihimme. Euroalueen rahoitusjärjestelmä kärsi kolhuja viime vuoden toisella vuosipuoliskolla. Tämä on merkki siitä, että paljon on kyllä jo saavutettu, kun pankkiunionia on luotu, mutta ei tosi vielä saatettu loppuun. Jotta rahoitusjärjestelmä olisi todella turvallinen ja terveellä pohjalla, meidän täytyy edetä kahdella saralla, jotka täydentävät toinen toisiaan. Yhtäältä meidän täytyy saada päätöksiä ja täytäntöön panna se työ, joka on jo käynnistetty yhtenäisen valvontamekanismin ja yhtenäisen kriisiratkaisumekanismin tiimoilta. Ne ovat kaksi tärkeintä pilaria pankkiunionissa. Tämä edellyttää vielä sääntelytyötä, että voidaan yhdenmukaista sääntöjämme valvonnassa ja taata näin johdonmukainen ja yhtenäinen sääntelyn noudattaminen elvytys- ja kriisiratkaisudirektiivissä. Toisaalta meidän täytyy myös saada varaamisjärjestelmä yhteisesti kriisiratkaisurahastolle, jotta se on uskottava ja taata, että myös talletusten Luot talletuksiin liittyvä luottamus on yhtä korkealla kaikissa euroalueen maissa. Riskin vähentäminen ja riskin jakaminen ovat kolikon kaksi puolta ja niitä pitäisi viedä eteenpäin rinnakkain. Ne ovat tärkeitä, että voidaan taata Euroopan pankkisektorin vakaus. Kolmanneksi meillä on myös haasteet, jotka liittyvät jäsenvaltioiden talous- ja finanssipolitiikkaan jossa tarvitaan määrätietoista politiikkaa. Finanssipolitiikan pitäisi tukea talous, talouden elpymistä, mutta yhtä lailla pitäisi noudattaa myös vakaus- ja kasvusopimuksen määräyksiä. Tämä on erittäin tärkeää, että voidaan säilyttää luottamus eurooppalaiseen finanssiympäristöön ja julkisen talouden kestävyyteen. Tämän lisäksi se olisi maille hyödyllistä, jos olisi kasvuistellisempää finanssipolitiikkaa käytössä. Tähän tarvitaan myös julkisella sektorilla palvelussa tehokkuutta ja myös kasvustelevisempää verotusjärjestelmää. Elpyminen euroalueella edellyttää tukea myös todellisilta rakenneuudistuksilta, rakennepolitiikalta ennen kaikkea, jotta voitaisiin yritysympäristöä kohentaa, huomioiden myös riittävä infrastruktuuri. Tällaiset toimet ovat elintärkeitä, jotta voidaan lisätä tuottavuusinvestointeja, saada työpaikkoja ja kasvattaa myös tuottavuutta. Jos uudistukset ovat uskottavia, hyvin valittuja ja suunniteltuja, niiden myönteiset vaikutukset voivat näkyä nopeastikin, varsinkin jos ajatellaan myös meidän rahapolitiikkamme tukevaa mitoitusta. Neljänneksi ja lopuksi poliittista epävarmuutta on edelleen olemassa Eurooppa-hankkeen ympärillä. Se pitää paikkansa laajemmin ajatellen unionia, ratkaisu, jonka myötä yhdistyn kuningaskunta olisi kiinteämpi osa EUta kuitenkin niin, että euroalue voisi yhdentyä enemmän, antaisi myös pontta luottamukselle. Emun arkkitehtuuri on vielä keskeneräinen sekin. Kansalaiset ja markkinat usein ovat epävarmoja siitä, olemmeko kykeneviä toimimaan yhteisesti yhteisvastuun hengessä meidän pitäisi osoittaa, että he ovat väärässä. Lopuksi haluaisin vielä palata keskustelun itse aiheeseen, eli päätöslauselmaan liittyen vuosikertomukseen vuodelta 2014. Minä voin taata teille, että me perehdymme siihen seikkaperäisesti, ja meidän velvollisuutemme on julkisena laitoksena myös hoitaa työmme avoimella ja vastuullisella tavalla. Johtokunnan jäsenten Pöytäkirjan julkistaminen on vain yksi esimerkki tästä. Odotan nyt mielenkiinnolla käynnistyvää keskustelua. Kiitos huomiostanne. Kiitokset pääjohtaja Draghi. Toivotan tervetulleeksi myös komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskiksen, joka saa puheenvuoron välittömästi. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Arvoisa Euroopan keskuspankin pääjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Ensin haluan kiittää esittelijä Mariasia ja hänen kollegoitaan Ekon valiokunnassa heidän tekemästään työstä tämän mietinnön suhteen. Tämä on siis EKPn toiminnan jälkikäteisarviointi Euroopan parlamentissa. Tämä on hyvin tärkeä osa demokraattista tilivelvollisuutta sekä täydentää EKPn riippumattomuutta. No, ajatellaan rahapolitiikan toteuttamista sopimusten mukaisesti. Aivan keskeinen tavoite on hintavakauden säilyttäminen. Rahapolitiikka euroalueella kuuluu yksin omaan Euroopan keskuspankille. Viime eh, vuosien eh, ohjauskoron laskeminen sekä erilaiset eh, finanssipoliittiset ohjelmat ja osto-ohjelmat ovat olleet välttämättömiä näinä hyvin matalan inflaation aikoina. Näin on vähennetty talouden, taloudellista hajaantumista ja EKPn tavoite keskipitkällä aikavälillä on inflaation pitäminen alla 2 prosentin, mutta lähellä 2 prosenttia. Nyt euroalue on elpymässä hiljalleen ja meillä on tietenkin myös ulkopuolista vetoapua tähän, kuten alhainen öljyn hinta sekä euron alhainen vaihtokurssi, joka tukee vientipoli- vientitoimintaamme. Kun ajatellaan sitten geopoliittista, poliittisia jännitteitä lähialueillamme ja mm, kasvavien talousalueiden kasvun hidastumista, niin nämäkin ovat vaikuttaneet ennusteiden laskemiseen jossain määrin. Me olemme torstaina tuomassa oman talousennusteemme ja komissio on yhtä mieltä siitä, että pelkkä rahapolitiikka ja ulkopuolinen vetoapu eivät, voi, eivät riitä talouden elvyttämiseksi. Tarvitaan myös rakenteellisia välttämättömiä uudistuksia rakennepolitiikka, rahapolitiikka, finanssipolitiikka, kaikki yhdessä luovat kasvuystävällistä ilmapiiriä ja tukevat talouksiamme. Me ajatellaan finanssipoliittista puolta viime, viime vuosien toimet tilanteen vakauttamiseksi, velkaantumisen vähentämiseksi ovat toimineet, mutta finanssipoliittiset haasteet ovat eri jäsenvaltioissa hieman erilaisia, joten toimia tarvitaan jatkossakin. Komissio on yhtä mieltä Euroopan parlamentin kanssa siitä, että vakaus- ja kasvusopimuksen sisältämä joustavuus on välttämätöntä, mutta sen on kuljettava käsi kädessä ähm, työmarkkinarakenneuudistusten ja muiden rakenneuudistusten kanssa niin, että parannetaan äh, ympäristöä ja vakautetaan tilannetta. Äh, Euroopan investointisuunnitelma on äärimmäisen keskeinen toimi. Halutaan tukea strategisia hankkeita sekä PK-yritysten rahoitusta. Ja Euroopan parlamentti on antanut tukensa strategisen suunnittelun rahastolle. Euroopassa on hyvin merkittäviä investointitarpeita Tammikuussahan nyt ESIR on saatu jaloilleen ja toimimaan ja nyt se pyrkii keräämään ähm, ennen kolmen vuoden määräaikaa nämä 350 miljardia meidän yhteinen tavoitteemme on tukea rahoituslähteiden monipuolistamista sekä tukea rajat ylittäviä investointeja ja pk-yritysten saamaa tukea. Pääomaa markkinauudistukset ähm, vaativat nekin paljon työtä ja toivomme tietenkin Euroopan äh, parlamentin tukea myös tulevissa lainsäädäntöprosesseissa. Samalla olemme Euroopan parlamentin kanssa yhtä mieltä siitä, että rahoitusjärjestelmämme äh, on oltava vakalla pohjalla puhemies, hyvät naiset ja herrat, toteaisin, että näin kyllä hyvin paljon yhteistä pohjaa Euroopan parlamentin ja komission kannoissa. Näin voimme luoda yhdessä työpaikkoja sekä vakaata kasvua. Ja nyt onkin mielenkiintoista kuulla ja käydä keskustelua teidän kanssanne. Kiitos. Grazie, komissario Dombrovskis. E- Kiitoksia, varapuheenjohtaja Dombrovskis. Hyvää iltapäivää, kollega. Tervetuloa, pääjohtaja Draghi. Ja sitten seuraavaksi kuuntelemme poliittisia ryhmiä. Ensimmäisenä Van Gendelare puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, arvoisa pääjohtaja eh, Draghi. Ei tämä nyt eh, helppoa ole. Hyvinkin kuumat keskustelut ovat osoittaneet, että rahapolitiikka on todella kuuma aihe. Teitä kutsutaan Super Marioksi, Magic Marioksi, Helikopterin Marioksi. Saatte uusia lempinimiä lähes viikoittain, mutta varmaankin mieluummin haluaisitte vakaata eurooppalaista rahapolitiikkaa, joka ei vaatisi tällaisia ei-konventionaalisia toimia. Ja luonnollisesti haluaisit TKP, e joka saa luottamuksen ja voi toimia täysin riippumattomana toimijana. Siksi ehdotus, jonka, joka on tehty, että kansalliset ministerit eivät sotkeutuisi tähän politiikkaan, on äärimmäisen tärkeä, sillä luottamus, luottamus on kaikkein tärkeintä taloudelle ja keskuspankki ansaitsee tämän luottamuksen. Mitä sitten tulee määrälliseen elvyttämiseen, niin katson, että tämän keskustelun täytyisi olla rehellistä. Tässä kun nyt sanotaan, että voi voi, tavalliset ihmiset menettävät säästönsä, kun taas sijoittajat juhlivat. Ei tämä nyt ihan näin yksinkertaista ole. Monet meistä saamme samalla nauttia esimerkiksi asuntolainojen äärimmäisen alhaisista koroista. Ja tästä hyötyvät työnantajat, työntekijät sekä eläkesäästäjät muun muassa. Älkäämme nyt jättäkö toimimatta, sillä jotkut tässäkin talussa haluavat sitä, että ei, asioihin ei saa puuttua, mutta tämä ei toden totta ole oikea tie. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi SD-ryhmän nimissä edustaja Mavrides Kostas. Olepa hyvä, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijää, Natis Mariasia, Tervetuloa herra Draaki. Teidän paikalla olonne on aina tervetullutta. Tämä lisää myös teidän demokraattista uskottavuuttanne, ansioitanne. Kun ajattelemme määrällistä elvytystä, määrällisen elvytyksen ohjelmaa, sehän on huomattava ohjelma, ja se vaikuttaa totta kai myös kestettävään kehitykseen ja inflaation. Euroalue edelleenkin on herkässä vaiheessa. Se ei ole lainkaan homogeeninen alue. Eri puolilla on erilaisia haasteita. Benoit Curé hiljan puhui eroista euroalueen sisällä. Hän puhui tietyistä jäsenvaltioista, jotka ovat ylijäämäisiä ja joiden tulisi toteuttaa enemmän julkisia investointeja. Haluaisin kuulla teidän näkemyksenne tähän kommenttiin. Sirppaloituminen on suuri ongelma kautta euroalueen. PK-yritysten luoton hinta on myös tärkeä kysymys. Pienelle yritykselle otto on paljon kalliimpaa kuin suurelle yritykselle. Ja tästä tilanteesta sitten totta kai pienet joutuvat kärsimään kohtuuttomasti. Miten voisimme saada edullisempaa lainotusta niin, että se todella tulee reaalitalouden hyödyksi? Meillä on suuria rahoituslaitoksia, jotka ovat merkittäviä. Niillä on tärkeä rooli ja tärkeä tehtävä. Tärkeää on myös muistaa, että on tiettyjä periaatteita, joita on kunnioitettava. Haluaisin kuolla teidän ja teidän näkemyksenne tästä. No sitten järjestämättömät lainat. Mikä on teidän kantanne? Tulisiko meillä olla esimerkiksi Irlannin ja Espanjan kaltainen asianmukainen menettely niitä, niiden varalta vai jotakin aivan muuta? Ja vielä loppuun ihmisten säästöjen suojaaminen. Entäpä ne jäsenvaltiot, jotka eivät noudata teidän suosituksianne tällä alalla? Kiitoksia edustaja Otsok nimissä minuutti. panie przewodniczący! szanowny sprawozdawco panie panowie koleżanki. puhemies esittelijä arvoisat jäsenet hyvät kollegat mietinnössä perehdytään ekpn toimintaan. olemme kuulleet myös kriittisiä ääniä ekpn toimista. me tarvitsemme pitkän aikavälin välineitä jotka auttavat talouden elpymisessä Euroopassa ja totta kai meidän on tarjottava myös reaalitaloudelle piristysruiskeita kaikissa EUn jäsenvaltioissa. Voiko EKP ylläpitää sellaisia rahoitusolosuhteita ja yksityisiä julkisia investointeja Euroopan unionissa? Totta kai kasvu olisi parempaa, jos kaikki tämä toteutuisi. Myös pk-yrityksiä on kaikin tavoin tuettava. Kun ajattelemme EKP-vuosikertomusta, niin katson, että tähän sisältyy yksi erityisen tärkeä seikka. Kyse on EKPn päätösten riippumattomuudesta ja sen valvontatehtävästä. Kyse on rahapolitiikan toiminnasta. Täytyy varmistaa, että EKPssä ei ole eturistiriitoja. Alderyhmän nimissä edustaja Van Nieuwenhuisen. Kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Tervetuloa eh, Draghi ja Dombrovskis tänne Euroopan parlamenttiin. Aivan ensin haluan kiittää esittelijä Mariasia sekä muita varjoesittelijöitä erinomaisesta yhteistyöstä. Tässä mietinnössä Euroopan parlamentti ilmaisee merkittävän huolenaiheensa eh, määrällisen elvytyksen vuoksi 60 miljardia euroa kuukaudessa pumpataan tällaista kasvuhormonia talouteen ja katsotaan, että rahapolitiikka yksin ei saa talouden rattaita pyörimään. Tätä varten tarvitaan myös järkevää budjettipolitiikkaa sekä talouden uudistusta. Oletteko yhtä mieltä kanssani siitä, että tällä alalla ei vielä olla ihan hyvillä raiteilla. Esimerkiksi monissa maissa työmarkkinat ovat vielä erittäin joustamattomat. Tuntuu siltä, että ää, työpaikka ää, on ajateltu koko elämäksi. Ja sitten kun ajatellaan vaikkapa eläkeuudistuksia, niitä ei vielä ole toteutettu. Suurilla mailla on suurimmat velat ja alhaisin inflaatio ja alhaisin kasvu ja nämä maat äh, tässä nyt äh, ovat pyrkineet äh, laistamaan budjettisopimuksista. Tämä ei mielestäni ole ollenkaan toivottavaa ja siksi mietinkin, että onko järkevää nyt näissä olosuhteissa määrällistä elvyttämistä jatkaa, koska sillä on tällaisella rahapoliittisella panostuksella on hyvin monia ikäviä sivuvaikutuksia. Kun ajatellaan tilannetta. Inflaatio ei oikeastaan ilman tätä alhaista öljyn hintaa olekaan niin kauhean dramaattisen alhainen. Eli tarvitaanko lisää määrällistä elvyttämistä? Nyt tarvittaisiin rakenteellisia uudistuksia sekä parempaa budjettipolitiikkaa, eli vastuullisuutta mutta pelkkämääräinen elvyttäminen ei kerta kaikkiaan voi olla ratkaisu. Kiitos. Kiitos Gueryhmän nimissä edustaja De Maasi. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. President Draghi hat mit what... Puhemies Draghi hän totesi whatever it takes teemme mitä tahansa. Italian pankkijärjestelmän huonot lainat on yritetty nyt koristella kauniiksi ja saada veronmaksajat tämä myrkky nielemään. Äh, Jackson Holeissa Draghi itsekin totesi, että julkisia investointeja ei ole kylliksi rahapolitiikan tukena ja pankit edelleen pyrkivät puhdistamaan taseitaan äh, eivätkä lainoita tarpeellisella tavalla. Ja EKPllä ei tällä hetkellä ole mahdollisuutta päästä tuohon kahden prosentin inflaatiotavoitteeseen. Financial Timeshan tässä jo pilkkasi, että saksalaisilla keskuspankkiireilla inflaatiotavoitteena on 0-0,2 prosenttia, kun ajatellaan vaikkapa Kyprosta tai Irlantia, jotka ovat saaneet äh, aikaan äh, suuria ongelmia korruptoituneessa rahapolitiikassa. Niin Bill Clintonin mukaanhan voisi, san- voisi sanoa, että it's the austerity stupid. Kyse on äh, säästöpolitiikasta idiootti. Euroa ei saa päästä kaatumaan tällaiseen huonoon rahapolitiikkaan. Kiitoksia. Kiitos. Nyt kuulimme poliittisten ryhmien edustajia edustajat. Ja nyt tota, me käyttöön sinisen kortinkin. Edustaja Urtta sun puolitoista minuuttia virhei, vir, vihreiden puolesta. Niin, äh, Hyvä pääjohtaja, tervetuloa, että täällä. Parlamentti on monesti toivottanut tervetulleeksi toimenne liittyen perinteiseen rahapolitiikkaankin ja että haluatte ostaa myös joukkovelkakirjojen valtioilta jos ajatellaan julkisen talouden ongelmia. Mutta monissa tapauksissa herra Draghi ohjelmassa määrällisestä elvyttämisestä, joissakin on, kun ajatellaan määrällistä keventämistä, niin se ei välttämättä ole vaikuttanut hintoihin, kuten kollegalla totesi. Ja me olemme huolestuneet herra Draghi myös, että tämä ohjelma ei keskity ihan siihen, mihin pitäisi reaalitalouteen, kuten me olemme peräänkuuluttaneet monen otteeseen ja näinä aikoina oikeastaan ruokitaan vain keinottelu ja se luo eriarvoisuutta. Ja tämän ohjelman myötä ei päästä kiinni reaalitalouksen. Ja mitä pitää tehdä rahapolitiikkaan? Tästä puuttuu myös aggregaattikysynnän tuki, ja se ei ole tietenkään teidän vastuullanne, mutta joissakin näissä ohjelmissa, kun nyt ollaan nähty, mitä tietoja on tuloksista, niin ei ole ohjelmat toimineet ihan halutulla tavalla. Ja lopuksi vielä Raaki on sanottava, että ja nyt tässä tietenkin on arvioitu monen otteeseen Kreikkaa. Me olemme erittäin huolestuneita siitä, että ei ole mitään oikeudellisia puitteita selkeästi, jos ajatellaan hätärahoituksen merkitystä. Sitä annetaan vain ihan sattumavaraisesti. Jollekin hallituksella oli väri mikä tahansa kuten nähtiin Kyproksessa. Ja tähän lopetaan. Euroopan riippumattomuus on mikä on. Ja siellä neuvosto tekee päätöksiä oikeastaan rinnakkain ajallisesti, mitä euroryhmäkin. Kyllä täytyy sanoa, että se kyllä saattaa tehdä laitoksenne vakavasti huono valoa. Edustaja Valli, EFDDn puolesta puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. VKT on 12.15 suunta on sama kuin on pitkään nähty. Siellä euroa alueelta moni on kääntynyt BK AKPn puoleen. Kaikki kansanit, jotka eivät pysty omaa rahansa valvomaan tai pankkejaakaan, joutuvat huomaamaan, että nyt perusoikeuksiin on puututtu itsemääräämisoikeuteen ja demokratiaan. Ja todellakin he ovat Brysselin diktatuurin ja Frankfurtin diktatuurin alla. Jos ajatellaan ensimmäistä pilaria, pankkiunionissa, niin se on täysin ristiriidassa poliittisten, rahapoliittisten intressien kanssa. Ei pystytä itse pankkiakaan valmaan sillä. BK, EKP edelleen ajaa yhtä ja sama politiikka, uur, rakenneuudistuksia, tiukkuutta ja, ja halutaan vain investointirahastoja. Ja siinä poliittinen hanke on unohtunut strategisesti viedä julkisia varoja pois ja yksityisille jos ajatellaan 2016 ja maailmantaloudessa tai maahanmuuttokriisiä, ei voida ajatella, että ainoa suunnitelma olisi se, että viedään yhä enemmän itsemääräämisoikeutta ja niiden toimista, jotka eivät ole edes valittuja, ovat kaukana kansoista, ja kuten viiden puheenjohtajan raportti on todennut, kansalaiset näkevät, että me olemme vain osa eurokratiaa. Pitäisi uutta politiikkaa saada, joka on demokraattista Eurooppaa varten niin, että päästään järjestäytyneesti eurosta. Yksi asia on selvää. Demokratia ei pelkästään PKH liity tai yhtenäiseen valuuttaan, vaan se, että tässä tätä selvää tappiota vain ajetaan edelleen. Onorevole Annemans. Edustaja Annemans Puolitoista minuuttia ENF-ryhmän puolesta. Kiitos puhemies. Äh, jos ei nyt eurokriisi ole riittänyt, niin sosialistit, kristillisdemokraatit ja liberaalit täällä kaappasivat äh, Marjaksen erittäin hyvän mietinnön, äh, joka olisi voinut olla tasapainoinen mietintö, mutta nyt halutaan jatkaa vain samaa vanhaan malliin Kollega. Mariassa äh, äh, oli muotoillut hyvin varovaisen virkkeen tänne siitä, että EKP ei tule mandaattinsa mukaisesti ostaa maiden äh, velkakirjoja, mutta mutta tämäkin haluttiin poistaa ja Draagin äh, klassinen väite siitä, että kaikki on hyvin, jos me emme toimi niin kuin toimimme, niin asiat olisivat vielä paljon huonommin, niin nämä puheet vain jatkuvat tällaista velkataloutta, työttömyystaloutta, äh, yhtenäisyystaloutta halutaan pitää edelleen jaloillaan ja halutaan siirtää äh, tukiaisina rahat pohjoisesta etelään. Luottamusta ei ole ja luottamus euroon olisi aivan välttämätön. Herra Draghi, te olette kuin kullalla päällystetty huijari. Teidän pitäisi ymmärtää, että järkevintä olisi järjestäytyneellä tavalla ajaa tämä valuuttakokeilu alas. Se olisi kaikkein järkevin toimi. Kiitos. Mi scusi. Olen pahoillani, edustaja Anne Mans. Ei voida loukata vieraita tällä tavalla. Edustaja Sinadinos, minuutti sitoutumattomat, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Mietinnössä on yksi lause, joka kertoo paljon Euroopan keskuspankista ja myös Saksan roolista. Tämä löytyy kohdasta 11. EKP ponnistelee tukeakseen euroa. Se tekee kaikkensa. Kyse on eurosta, eikä suinkaan jäsenvaltioista, eikä myöskään ihmisistä. Kreikka taistelee elon jäännistänsä ja Euroopan keskuspankki on pikemminkin kiinnostunut vakauden ylläpitämisestä. On, aivan selvää, että Euroopan, euron vakaus tarkoittaa sitä, että toteutetaan Saksan talousetuja. Ainut tapa, jolla me tästä ongelmasta pääsemme eteenpäin, on se, että varmistamme, että meillä on sellaiset hallitukset, jotka varmistavat ihmiset ja työpaikat. Näin kuultiin poliittisen ryhmän edustajia ja nyt otetaan sininen kortti käyttöön. Kortti per edustaja. Seuraavaksi edustaja Rosati, puolitoista minuuttia. Eh, Minun mielestäni EKP-rahapolitiikka on keskittynyt aivan oikein hintavakauteen ja siihen, että pikkuhiljaa saadaan elpymistä aikaan euroalueella perinteiset toimenpiteet, kuten omaisuuserien ostot, ohjauskoron muutokset ovat olleet menestyksellisiä, mutta tulivat vähän myöhään. Jos olisivat aikaisemmin toteutuneet, niin ehkä tulos olisi vielä parempi. Mutta ei tämä ole kritiikkiä, herra Draghi. Olen varsin tietoinen poliittisista reunaeroista, joissa te toimitte, varsinkin kun ajatellaan niitä toimia, joita jotkut jäsenet peräänkuuluttavat neuvostossa, mutta tosiasiat ovat osoittaneet, että olit oikeassa ja vastustajanne väärässä. Pääjohtaja, me keskustelemme nyt EKP vuosikertomuksesta ja mielestäni tämä on tasapainoinen asiakirja. Paljon parempi kuin ensimmäinen versio, josta ekovaliokunnassa keskusteltiin minun mielestäni. Se oli yksipuolinen, puolueellinen ja siellä oli täysin perusteettomia syytöksiä EKPtä kohtaan, varsinkaan kun EKP oli edes niistä vastuussa. Pääjohtaja Draghi, yksi kysymys. Joissain kokouksistamme rahapoliittisessa vuoropuhelussamme totesitte, että voitte miettiä tätä helikopterirahaa, eli annetaan suoraa käteistä rahaa toimijoille. Mitä mieltä olette nyt tästä oikeudellisista perusteista, hyödyt ja haitat, jos se otetaan käyttöön. Honorevole, honorevole Rosati. Edustaja Rosatti, teille olisi kysymys. Hyväksyttekö herra Van Dalen? Eh, Kiitos puhemies. Edustaja Rosati, käytitte juuri aika yllättävän puheenvuoron osoititte herra Draghi ja totesitte, että EKP on toteuttanut tehtävänsä hyvin. Hänen tehtävänsä on varmistaa, että inflaatiotaso on oikea, mutta inflaatio ei ole ollut oikealla tasolla sitten vuoden 2013. Eihän tämä sopi, sovi faktojen kanssa yhteen. Tässä on tehty ihan kaikki, mikä mahdollista neuvoston puitteissa perusopimusten nojalla. Totesin ehkäpä määrällinen keventäminen olisi voinut alkaa aikaisemmin, mutta siellä oli ne poliittiset reunaehdot, kuten sanoin, kun ajatellaan lopputulosta, kun Raaki on tehnyt nyt päätöksiä euroalun tukemisen 2012 toteamalla, että hän tekee kaikkensa euron pelastamiseksi. Mielestäni kyllä hän ansaitsee kiitoksen toimistaan. Kiitoksia edustaja Rosatti, edustaja Gotteeri, Kaksi minuuttia. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Kiitos kaikille poliittisille ryhmille osallistumisesta. Tekstin kohentamissa se on tasapainoinen. Selkeästi siellä annetaan myönteinen lausuma harjoitetusta rahapolitiikasta EKPssä. Siinä tunnustetaan, mikä merkitys on ollut epätavallisilla rahapoliittisilla toimilla viime kuukausina. Minäkin olen samaa mieltä siitä, mitä herra pääjohtaja Draghi totesi makrotalouden viimeaikaisista kehityskuluista. Tässä on, täytyy sisäistä taloutta vahvistaa lähtien kulutuksesta. Yhtä lailla on nähty, että maailmantalous on heikinemään päin. Sitten myös ajatellaan nousevien markkinatalouksien talouksien hita, hidastumista. Meidän mahdollisuuden vaikuttaa maailmantalouteen on rajallinen mutta euroalueella voimme toimia. Ennen kaikkea meidän täytyy sopeuttaa edelleen rahapoliittisia toimia. Totta kai voimme todeta, että EKP-neuvoston e toimet ovat olleet myönteisiä ja yksimielisesti on oltu samaa mieltä rahapoliittisesta suunnasta. Sitten tiedetään, onko tavoitteesta luovuttu. Totta kai rahapolitiikka ei yksinään takaa sitä, että päädään, päästä myös rakenteellisiin uudistuksiin. Totta kai tässäkin täytyy edes jatkaa rakenneuudistusten tiellä tasapainoisella tavalla niin, että kasvu saa uutta pontta talouksessamme. Yhtä lailla on tärkeää, että talousarviopolitiikka aggregaattitasolla kulkee rinta rinnan rahapolitiikan kanssa, ei eri tahtia. Ja jos tilaa on talousarviossa, sitä käytettäköön ja kestävältä pohjalta mennä eteenpäin käyttäen vakaussopimuksen kaikkia mahdollisuuksia, myös joustoa, kuten siellä sitä on. Totta kai meidän täytyy vielä täydentää emua konkretisoiden pitkän aikavälin tavoitteita. Varautumisjärjestelyjä tarvitaan myös, tehdä lainsäädäntöehdotuksia, talletuksia ajatellen, se on komissioiden harteilla. Totta kai täytyy miettiä, mitä riskejä vielä on kansainvälisestikin huomioiden myös rahoitusjärjestelmän vakaus. Kiitos edustaja Gualteri ja edustaja Lyns. Minuutti. Kiitos puhemies äh, Draghi. Niin, te olette riippumaton, mutta te olette kuitenkin tilivelvollinen politiikkanne suhteen. Hert Noels, ekonomisti, esitti teille seitsemän kysymystä viime vuoden lopulla ja teidän pääekonomistinne Peter Braetta vastasi ystävällisesti. Ja hänen vastauksensa oli, että Euroopan keskuspankki on painanut puolitoista biljoonaa euroa, mutta inflaatio ei ole kasvanut eikä talouskasvua ole saatu aikaan. Mutta Praet sanoi, että me ei jatkamme samalla linjalla, täysin rajattomasti painamme rahaa. Eli Draghi, te puhallatte saippua kuplia talouteemme. Te murennatte meidän säästömme ja meidän eläkkeemme. Pyytäisin teitä tarkastelemaan William Whitein sanoja. hän näki tämän kriisin tulevan ja hän on sanonut, että rahapolitiikka menettää tehonsa ajan mittaan ja sen sivuvaikutukset kasvavat. Muistakaa tämä. Edustaja Kalveksan Von, minuutti, olkaa hyvä. Eh, señor presidente. Muchas gracias, señor Draghi, señor comisario Kiitoksia kovasti, puhemies. Neljä ajatusta. Onnittelut noin teknisellä tasolla, mutta vielä yksi tekninen kysymyskin. Ettekö ole huolestunut siitä, että Kiinan tulo mukaan myös on euron kustannuksella tapahtunut? Toinen ajatus, kun ajatellaan pankkipolitiikkaa me olemme aina tukeneet tätä ajatusta, että rahapolitiikka ei tuottavuusta, kilpailukykyongelmia ratkaise Euroopan taloudessa. Me tuemme teitä tässä ja rakenneuudistukset, joita odotellaan, ovat tärkeitä, kuten totesitte. Ja sitten kolmas poliittistekninen puute. Olen kiitollinen siitä, että olette nyt ryhtynyt ensimmäisiin toimiin että saadaan aikaan myös talletussuojaa, mutta hitaasti mennään ja varovaisesti. Lopuksi vielä kiitokset teille eurooppalaisena pankkiirina 2014 saatiin paljon sulkia hattuunne, mutta eikö voitaisi käyttää tätä mielikuvitusta siihen, miten tätä hyötyä voitaisiin hyödyntää vielä Eurooppa-hankkeen hyväksi paremmin. Kiitoksia kovasti. Edustaja Papadimoulis. Minuutti, Dimitris. Kiitos. Pääjohtaja Draghi, komission jäsen Dombrovskis. Rahapolitiikka ei riitä. Meidän on muutettava talouspolitiikkaamme Oikeastaan tämä kommentti on osoitettu Dombrovskisin suuntaan. Tämä yksisilmäinen säästäminen ei toimi. Tarvitaan myös ylijäämämaiden toimia. Miksi tämä viivytys Euroopan laajuisessa talletussuojajärjestelmässä? Sen tuli olla kolmas vaihe pankkiunionissa. Kuinka pitkään soible voi omaa veto-oikeuttaan toteuttaa? Pääjohtaja Draghi, aiotteko te viedä tätä määrällisen elvytyksen ohjelmaa eteenpäin näissä olosuhteissa? Vai onko tulossa jonkinlaista kotimaista vastustusta Vaidemanin äh, suunnalta omassa maassani? Kun ajattelemme Kreikkaa ja ajattelemme määrällistä elvytystä, niin tilannehan on se, että me joudumme maksamaan enemmän lainaamisesta. Onko mitään merkkejä siitä, että vakiintumista äh, Kreikan talous olisi näkyvissä? Edustaja Valdimulis, teillä olisi kysymys Schaffhauserilta. Hyväksyttekö? Olkaa hyvä, herra Schaffhauser. Oui, cher collègue. Niin, kollega. Miksi Kreikan hallitus ei vaadi, että keskuspankki pane liikkeelle rahaa jotta voidaan investoida energiatalouteen, uusiutuviin energioihin, Kreikan talouteen, niin mitä siinä tapauksessa ei luotaisi valerahaa, vaan investoitaisiin reaalitalouteen ja saataisiin aikaan muutosta talouteen. Miksi määrällinen keventäminen koskee vain pankkeja? Kiitoksia. Edustaja Papadiumulis, vastaus. Kiitos. Euroalueen romahtaminen ja paluu kansallisiin valuuttoihin on Marine Le Penin ohjelmassa eikä Tsiprasin ohjelmassa. Schäublen suunnitelma oli se, että Kreikka eroaisi eurosta. Nyt Kreikan talous vaki, vakantuu ja toivomme, että tänä vuonna pääsemme myönteisiin kasvulukuihin. Me taistelemme vasemmistossa ei suinkaan sen puolesta, että euro romahtaisi, vaan haluamme kasvua talouteen. Edustaja Flynn, minuutti, olkaa hyvä. Kiitos. Draghi, te sanotte, että teidän politiikkanne toimii, mutta kun ajatellaan euroalueen äh, ongelmia, ne ovat jääneet nyt vain äh, hieman äh, Schengenin ongelmien varjoon. Tällä hetkellä Schengenin ongelmat ovat näyttävämpiä uutiskuvina, mutta euroongelmat ovat edelleen aivan äärimmäisen vaikeita. 40 prosenttia ihmisiä on työttömänä, taloudet yskivät. Luonnollisesti tarvitaan tuottavuuden lisäämistä, mutta vaikka toimet täytäntöön pantaisiin, ne eivät vielä korjaa epätasapainoja, joita taloudellisen äh, voiman epätasapainoa aiheuttaa. Kaikki maat tarvitsevat äh, oman valuuttansa, jotta voivat äh, näin ajaa omaa rahapolitiikkaa ja aivan samoin kaikki maat tarvitsevat omat rajansa. Kiitos. Kiitos edustaja Mono. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. E, Puhemies, herra pääjohtaja, ensin haluaisin tuomita sen, mitä ryhmät täällä totesivat herra Marisen mietinnästä. Siellä on nyt muutettu ikävällä tavalla mietinnön luonnetta. Mietinnössä siellä ei koskaan sanota yhtä sanaa öljy. Täytyy muistuttaa, että öljyn hinnan romahtaminen puolentoista vuoden ajan on nimenomaan talouden tärkeimpiä kysymyksiä. Se on johtanut myös öljyteollisuuden epävakauteen ja rahoitusjärjestelmän ongelmiin. Jos ajatellaan raakaöljyn hintaa, niin se on tärkeää hintavakaudessa osittain on myös ongelmana tässä inflaatiovaistelussa taistelussa. Muutama viikon aikana on kysynnän ja tarjonnan kohdalla ei ole mitään muutoksia tapahtunut, vaan oikeastaan kyseen vain johdannaiskeinottelusta. Jos ajatellaan fyysisiä markkinoita, niin barreli oli 200 kertaa korkeampi johdannaismarkkinoilla puolestaan. Sitten voit sanoa, että hintojen romahtaminen varmasti toteutuu, mutta toiseen suuntaan, kunhan keinottelijat ruvat nostamaan hintaa. Tämä monimutkaistaa totta kai myös EKPn rahapolitiikkaa ja jotta päästään tavoitteeseen 2 prosenttia inflaatiossa, se johtaa myös pankkijärjestelmässä vaikeuksiin ja vaikeuksiin pelastuksessa. Jos jätetään raaka-ainettaan johdannaisia ja niillä käytävä kauppaan, niin, niin se on G20 asiallisessa kärjessä myös mutta aina päädytään samaan kohtaan. Draghi, haluaisin tietää, mitä EKP aikoo tehdä rahoituskeinottelua vastaan, kun on kyse energian hinnasta, jotta voidaan hintavakaus taata euroalueella kestävällä pohjalla. Kiitos. Edustaja Stalojan, olkaa hyvä, puolitoista minuuttia. Puhemies, olen vakuuttunut, että ilman ammattimaisia vakaita päätöksiä, joita EKP on tehnyt. Ilman näitä päätöksiä e- Euroopan talous olisi pysynyt hyvin pitkään äh, stagnaatiossa ja jopa deflaation tilassa. Me emme ole riittävästi pohtineet äh, tämän halvan rahan vaikutuksia pitkällä aikavälillä, kun ajattelemme myös säästöjä ja pitkän aikavälin sijoituksia. On todettava, että eläkerahastot, vakuutuslaitokset ja aivan erityisesti institutionaaliset sijoittajat ja myös piensäästäjät ovat voineet tässä vain hävitä. Monet esittävät kysymyksen Euroopan keskuspankin suuntaan ja se meidänkin on esitettävä. Kauanko tällainen halvan rahan politiikka voi vielä jatkua. Kiitos. Kiitos edustaja Ferreira. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. President. Kiitos puhemies. Komission jäsen Dombrovskis, puheenjohtaja, pääjohtaja Draghi, Kiitän Draghia vastauksista, jotka minulle toimititte. Minähän olin allekirjoittanut kysymykset liittyen tähän viiden puheenjohtajan kertomukseen. Ja teidän vastauksenne vahvistavat sen, miten tärkeää on, että meillä on toimiva Euroopan vakausmekanismi, joka voi pääomittaa vaikeuksiin joutuneita pankkeja. Ja te totesitte, että että kriisinratkaisurahasto on toinen aivan keskeinen asia esityslistalla. Me toivomme, että neuvosto ja komissio myös pitävät kiinni lupauksistaan. Aivan oikein on, että nyt marraskuusta 2014 meillä on ollut pankkivalvontamekanismi, samoin kriisiratkaisumekanismi. Kuitenkaan pankkiunioni ei toimi. Kun ajatellaan vaikkapa yhtenäistä kriisinratkaisua, se ei toimi. Ja näin ollen direktiivin vaikutukset ovat osoittautuneet erittäin ongelmallisiksi, erityisesti kaikkein heikoimpien kansantalouksien kohdalla. Taloutta on vahvistettava ja tappiot, esimerkiksi sijoittajien tappiot sekä muut tappiot johtavat ristiriitaisiin vaikutuksiin markkinoilla oikeastaan ihan päinvastaiseen vaikutukseen kuin mitä odotettiin. Eli tilanne on oikeastaan mm, nyt vaarallisempi ja monimutkaisempi kuin koskaan aiemmin. Ja nyt todella nämä kaikkein heikoimmat äh, maat joutuvat näitä kaikkein vaarallisimpia kehityskulkuja jarruttelemaan. Ja minä kysyisinkin, että onko se Euroopan keskuspankki, joka pehmentää näitä järjestelmään liittyviä riskejä. Entäpä sitten pääomamarkkinaunioni, voiko se auttaa? Juu, minä lopettelen ihan kohta, puhemies. Niin onko teillä tällainen kattava käsitys, visio pankkijärjestelmästä, joka tukisi kilpailupolitiikkaa? aikaa. Voitaisiinko tätä ehkä koordinoida eh, keskuspankin taholta? Eh, nämä kysymykset vaativat vastauksen. Pääomaa unionin huono alku heikentäisi sitä. Kiitos. Um- Edustaja von Storch, minuutti. Tänään puhutaan EKPstä eh, e yhdessä EKPn kanssa päivää vaan Draghi. Vuosien ajan te olette ajanut kansallisten Äh, intressien politiikkaa. Te <laughs> ette itse asiassa finanssipolitiikkaa ettekä rahapolitiikkaa, kun te pelastatte valtioita ja pankkeja. Teillä ei ole tähän mandaattia. 25. heinäkuuta 2012 sanoitte tekevänne whatever it takes euron pelastamiseksi, mutta se ei ole, Draghi, teidän tehtävänne. Teidän tehtävänne on huolehtia euron vakaudesta eikä euroalueen jäsenten määrästä. Nyt sanotte, että we don't give up. Haluatte inflaatiota hinnalla millä hyvänsä, mutta kun joku maksaa teidän politiikkanne viulut ja nyt viulut joutuvat niiden ihmisten maksettavaksi, jotka ovat säästäneet, jotka säästävät eläkkeitään varten. Eli pienet ihmiset maksavat teidän politiikastanne. Teidän politiikkanne vahingoittaa tavallisia ihmisiä. Se on epäreilua ja epäsosiaalista. Lopettakaa, se olisi palvelu Euroopalle. Kiitos, edustaja Flanagan. Minuutti, olkaa hyvä. Herra Draghi, pankkitutkimuksen julkaiseminen Irlannista osoittaa sormea suoraan EKP-hän arvioidaan, että yli 9 miljardia olisi voitu säästää, kun ajatellaan arvon alennuksia joukkolainoissa. Teidän edeltäjänne Trisei kiusasi ja vainosi meitä. Vielä suurempi epäoikeudenmukaisuus tapahtuu Irlannissa teidän katseenne alaisuudessa. Viittaan 31 miljardin eh, eh, joukko-ohjelman tuhoamisen. Vuonna 2010 se laskettiin liittyen liikkeelle ja sillä pelastettiin irlantilaisia maksukyvyttömiä pankkeja ja sillä otettiin myös euroa. Nämä pankit eivät olleet eh, järjestelmän kannalta merkittäviä. EKP nyt sanoo, että koko 31 miljardia täytyy ottaa nyt pois eh, rahakierrosta keskuspankkiin. Nyt olemme lainanneet 6 miljardia, keskuspankkiin, on pakko lainata 25 miljardia vielä lisää. Vastatkaa tähän kysymykseen. Kysyn teiltä tänään suoraan, lopetatteko tämän hulluuden? Älkää jättäkö tätä perinnöksenne Irlantiin eikä meidän lapsillemme. Vastatkaa tähän kysymykseen ensimmäistä kertaa tässä parlamentissa niin, että johonkin hiton kysymykseen edes saisi vastauksen. Kiitoksia. Edustaja Kappel seuraavaksi, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Äh, varapuheenjohtaja Dombrovskis, pääjohtaja Draghi Tällä hetkellä maailman talouskasvu on hyvin heikkoa, pörssit, mm, kurssit romahtavat Kiinassa, epävarmuus on aivan valtavaa ihan kaikkialla maailmassa, myös Euroopassa osittain johtuen keskuspankin rahapolitiikasta. Teidän valtava osto-ohjelmanne, eli se ei ole johtanut toivottuun tulokseen. Inflaatio on edelleen alhainen, vain 0,4 äh, prosenttia. Onhan tämä kuluttajille lyhyellä aikavälillä hyvä, mutta ostovoimalle pitkällä aikavälillä huono ei myöskään yksityiseltä alalta ole saatu luototusta reaalitalouteen, vain 0,2 prosenttia lisää rahoitusta yrityksille. Tämä on suuri pettymys. 60 miljardia euroa kuukaudessa olette EKPn taholta pumpanneet talouteen. Nämä valtavat osto-ohjelmat tekevät keskuspankeista suurimpia velkojia euroalueella. EKP painostaa korkojen pitämiseksi alhaalla. Samoin jäsenvaltioihin kohdistuu kovaa painetta rakenneuudistusten toteuttamiseksi. Ilman rakenneuudistuksia kasvua ja työllisyyttä ei saada tuettua Euroopassa. Kiitos. Edustaja Kappel, täällä olisi eh, sinisen kortin kysymys teille, eh, edustaja Arnotilta. Sopiiko teille? Eli Arnot, olkaa hyvä. Kiitos. Kun arvioimme euron onnistumista tai epäonnistumista, niin ihan se toimi. Voimme katsoa riippumattomasti sitä, miten euroalueen tai euroalueen ulkopuoliset maat ovat kehittyneet tai sitä, että euroalueen ulkopuolella on kehitetty paremmin kuin sen sisällä. Oletteko samaa mieltä, että euro on epäonnistunut poliittinen hanke eikä onnistunut taloushanke? Oletteko sitä mieltä, että jos ei joku maa halua liittyä euroon, niin sillä tulisi olla demokraattinen oikeus. Pitäisi katsoa mahdollisuutta lähteä euroalueesta eikä liittyä siihen. No periaatteessa olen sitä mieltä, että kullakin jäsenvaltiolla on omat demokraattiset oikeutensa ja periaatteessa olen myös sitä mieltä, että järkevämpää olisi ollut ää, olla ottamatta eurooppalaista yhtenäisvaluuttaa käyttöön ää, tällä tavoin, mutta nyt tätä pidemmälle menevää unionia ei ole ja kyllä ei tällä hetkellä kyllä hyvältä näytä euron suhteen. Kiitoksia Kappel ja seuraavaksi edustaja Paunova. Olkaa hyvä. Kiitoksia kollegat. Minä haluaisin ottaa esille kysymyksen, joka liittyy edelliseen vuosikertomukseen, nimittäin kuinka paljon on yrityksille pankkialta luototusta tarjolla. Ikävä kyllä tilanne ei ole kovin tyydyttävä huolimatta hyväksytyistä toimista yritykset edelleen riippuvat paljolti pankeista, ei muista rahoituslähteistä ja se ei vastaa kysyntään. Edelleen olen kiitollinen kyllä siitä, mitä EKP on tehnyt puuttuakseen ongelmaan, mukaan lukien erilaiset toimet, miinusmerkkinen korkotaso tai kohdennetut pitkän aikavälin uudelleenrahoitusoperaatiot. Me olemme nyt nähneet myös vuosikertomuksesta, että rinnakkaiset poliittiset aloitteet ovat olleet tehokkaita varsinkin, jotta voidaan epävakautta vähentää rahoituksessa. Mutta vaikkakin TLTR ovat auttaneet puututtaessa ongelmiin pankkien luototuksessa, niin ohjelma ei vielä ole antanut pontta pitkän aikavälin kasvulle. 400 miljardia on pantu pankkijärjestelmään, TLTRO-operaatioihin, mutta aika vähän on kuitenkin saatu kasvua. 2014 vuosikertomus toteakin, luottoolot ovat aika tiukat, varsinkin euroalueen maissa. Nyt on nähty, että EKPn e rahapolitiikka välittyi vain epätäydellisesti. Pankkiluototus on edelleen riittämätöntä ja EKP on vielä päättäväisemmin toimissaan, kun ajatellaan pk-yritysten ja yritysten luototusta ylipäätään. Seuraavaksi Beres, olkaa hyvä. Puhemies, EKP pääjohtaja, te tiedätte, että tämä parlamentti teitä kuulee tietyllä tavalla aiemmin Troikan yhteydessä Brysselissä ja edelleenkin on esitettäviä kysymyksiä keskuspankin roolista näiden muistioiden täytäntöönpanossa erityisesti Kreikassa. Tähän me tarvitsemme teidän taholtanne vielä lisää valaistusta. Esittelijä totesi, että olipa rahapolitiikan laatu minkälaista tahansa, niin se ei kuitenkaan ole yksi ja ainoa keino. Tarvitaan myös investointeja. Totesitte, että talous, talouden olosuhteet eivät ole nyt aivan tyynimmästä päästä ja totesitte, että tällaisen rahaliiton täytyy kiireellisesti saada täydennystä. Ensinnäkin pankkiunionin pilarien kautta, jotka vielä puuttuvat päämarkkinaunionin muodossa. Ja me puhumme talous- ja rahaliitosta, vaikkakin meillä ei ole tätä budjettikapasiteettia. Te olette viiden puheenjohtajan yksi laatioista. Tämä kysymys on myös siinä raportissa mukana. Tietyillä jäsenvaltioilla on ongelmia vastassaan. Ettekö katso näin ollen, että tulisi nopeuttaa aikataulua ja että jos odotetaan vielä vuotta 2017, niin että rahapolitiikan tueksi saamme talouspolitiikan välineet käyttöön. Ettekö katso, että se tulee liian myöhään? Ja vielä viimeisin kysymys, pääjohtaja. Sitä mietinnössä, joka käsitteli vuosikertomusta, ei otettu esille. Kysymys liittyy 500 euron seteleiden käyttöön. Tämä on toistuva, toistuvasti esille tuleva kysymys, kun ajattelemme terrorismin rahoitusta aivan erityisesti. Voisitteko hieman lisää tätä kysymystä käsitellä? Mehän tiedämme, että tämä aihe on sellainen, johon teidän toimielimenne tulisi myös oma osuutensa antaa. Senior. Kiitokset. Sitten edustaja Kusmiuk seuraavaksi. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies puheenjohtaja, pääjohtaja Draghi, komission jäsen. Ähm, haluaisin äh, muistuttaa vuoden 2012 Draghin huomiosta, kun hän sanoi tekevänsä kaikkensa, jotta euroa äh, voidaan puolustaa. Tämän jälkeen äh, keskuspankki on pitänyt ohjaus korona äärimmäisen alhaisena, jopa miinusmerkkisenä. Ja sitten vuodesta 2015 alkaen 60 äh, miljardia euroa on äh, pumpattu äh, markkinoille ja mitä tulee kaikkein velkaantuneimpien euromaiden tilanteeseen, täytyy pyrkiä tukemaan myös teollisuutta ja tulee välttää tällaista keinottelupaniikkia, mutta tiedämme, että niin Eh, julkisen kuin yksityisenkin eh, investoinnin taso on hyvin alhainen, eikä Junckerin suunnitelmakaan mitään läpimurtoa tässä tule eh, aikaan saamaan. Kun katsotaan niitä maita, jotka ovat käyttäneet omaa valuuttaa viime aikoina, niiden talouskasvu on parempi ja työttömyyskasvut alhaisemmat. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Mann, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Ähm, globaali tilanne on ongelmallinen, mutta EUn kasvuennusteet näyttävät oikein hyvältä 1,7 prosenttia. Jäsenvaltioiden korkea velkaantuminen ja korkea työttömyys on saatava kuitenkin laskemaan ja tätä varten tarvitaan rahaa reaalitalouteen, esimerkiksi PK-yrityksiin. Tosin mahdolliset riskit, arvoisa pääjohtaja Draghi, riskit, joita alhaisen korkopoli- alhainen korko, alhaisten korkojen politiikka tuo. Täytyy kuitenkin samalla muistaa esimerkiksi se, että ihmisten säästöt sulaavat, mutta mikään paine ulkopuolelta ei ole hyväksyttävää. Tavallisessa taloustilanteessa riittää, että asetetaan ohjauskorko. Nyt kuitenkin velkakriisin vuoksi olette toteuttaneet keskuspankissa rahapolitiikkaa, vahvistavia poikkeuksellisiakin toimia. Tiestä kohti tätä päämäärää voidaan olla eri mieltä, mutta päämäärästä varmasti ollaan samaa mieltä. Teitä on täällä kritisoitu, mutta nyt on nähty tilanteen muuttuminen. Kyllä rahapolitiikka on toiminut ja marraskuusta 2014han EKP valvoo 122 euroalueen pankkia. Meidän tulee luoda lisää läpinäkyvyyttä. Me olemme yhtä mieltä kanssanne eh, Ekonissa eh, tästä rahapoliittisesta vuoropuhelusta, mutta on ikävää, että vain nämä asiantuntijat tietävät nämä asiat ja monet talouden toimijat eivät, eikä myöskään suuri yleisö. Ja tässä meillä onkin yhteistä sarkaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuorossa edustaja Van Dalen. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minun mielestäni Marion tulisi nyt siirtyä eteenpäin urallaan. Hän ei ole saavuttanut tavoitetta, eli noin kahden prosentin inflaatiotasoa kuukausien ajan. Me olemme olleet jo deflaatiotilanteessa ja deflaatio kolkuttaa nytkin ovellamme öljyn hinta laskee entisestään, eli ihan kohta tässä joudutaan todelliseen deflaatioon. Mutta mitä teko EKP? Se ostaa velkakirjoja ja tämä EKPn tapa ei tule toimimaan. Velat lisääntyvät, uudistukset jäävät toteuttamatta. Minä pyytäisin teitä nyt siirtymään syrjään. Marion täytyy nyt lähteä. Gracias. Kiitos. Sitten eh, edustaja Muresan, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Uh, Kiitos, puhemies. Herra Draghi, te olette noudattanut oikeaa rahapolitiikkaa päästääksemme hintavakauden tavoitteeseen hyvin haastavina aikoina viime vuosina. Euro on luotettava valuutta, euroalue on ollut houkutteleva ja uusia jäsenvaltio on tullut parin vuoden aikana mukaan. Nyt täytyy vahvistaa elpymistä EU-ssa, kuten myös kansallisia uudistuksia, rakenneuudistuksia, mutta ei ole kyse pelkästään rahapolitiikan välineistä, jotta tavaramme kelpaisivat paremmin maailmanmarkkinoilla EKPn politiikkaa voidaan käyttää ajanostamiseksi, mutta se ei riitä. Jäsenvaltiot ei pidä olla itse tyytyväisiä näinäkään aikoina. Ne, jotka eivät ole kilpailukykyisiä, eivätkä tee uudistuksia, eivätkä saa julkistaloutta kuntoon, eivätkä vakauta pankkijärjestelmiään, varmasti menevät päätä pakkaa uuteen kriisiin, eikä EKV enää pysty auttamaan heitä. Mitä tulee hintavakauteen, niin tähän asti inflaatio ei ole mennyt ylöspäin juurikaan. Kiinassa ja muuallakin markkinoiden heikentymistä ei pidä aliarvoa tietenkään. Määrällinen keventäminen edellyttää EKPltä lisää tietoja, miten tästä mukaan ohjelma ilman, että se vaikuttaa inflatio intervakauteen ja varsinkaan rahoitusmarkkinoihin. Vielä yksi sananen lopuksi. Pääjohtaja Draghi totesi, että, että päätöksentekijöillä on suurempiakin haasteita mielessään kuin europakolaiskriisi. Olette oikeassa, mutta minä lisäisin myös, että meidän täytyy oppia puuttumaan kahteen haasteeseen yhtä aikaa se totta kai, vaikka pakolaiskriisi on vakava, niin ei se ole mikään veruke sille, ettei voitaisi vahvistaa pitkällä aikavälillä euroa. Kiitos. Gracias. Kiitoksia. Tässä kaksi sinistä korttia kyllä nousi, mutta ajan puten vuoksi en voi myöntää näitä puheenvuoroja. Täällä on kahdeksan puheenvuoropyyntöä puhujalistan ulkopuolelta ja mielelläni eh, myönnän nämä puheenvuorot, jos ne pysyvät kukin minuutissa, mutta luonnollisesti jo puheenvuoron käyttäneet eh, eivät eh, puheenvuoroa voi saada. Käyttäneet jo sinisen kortin puheenvuoron eivät myöskään tässä tällä kierroksella puheenvuoroa voi saada. Mutta nyt minulla olisi todella kahdeksan puheenvuoropyyntöä tässä Catch the Eye-menettelyssä. Ensimmäisenä edustaja Maletic, olkaa hyvä. Kiitos. Pääjohtaja Draghi, toimet, joita teidän alaisuudessanne tehdään, ovat arvokkaita ja tärkeitä. Rahoitusmahdollisuuksien avaaminen esimerkiksi tutkijoille on meidän mielestämme myös hyvin tärkeää, kun ajattelemme finanssipolitiikkaa, investointeja, kilpailuja, tutkimus- ja kehitystoiminnassa, niin tätä kautta yksin elpymistä taloudessa ei saada aikaan. Alle kahden prosentin kasvu ei tarkoita täyttää elpymistä. Sen takia rahoitusta on saatava myös riskialttiimille hankkeille, joissa on suurempi kasvupotentiaali yhtenäismarkkinoiden toiminta yhtäläisin edellytyksin on hyvin tärkeää. Näin saamme varoja myös pk-yritysten käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa. Vaikkakin varovaisuutta tarvitaan, niin on toimittava nopeasti ja jatkettava pankkiunionin rakentamista ja rahoitusmarkkinaunionin rakentamista ja on löydettävä myös uusia resursseja. Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Tom, olkaa hyvä. Eh, Kiitos puheenvuorosta, herra puhemies. EKP epäilemättä on tärkeässä osassa silloin, kun on kyse Euroopan taloudesta. Ja sillä on käytössään erinäisiä mekanismeja kasvun tueksi. On vaikea valita vain oikeita välineitä me olemme jo aikaisemmin nähneet, että toimet saattavat myös olla riittämättömiä ja tehottomia, eivätkä välttämättä vasta odotuksiamme. Miten sitten kritisoimmekin EKPtä, niin on tunnustettava kuitenkin, että EKPn toteuttavat toimet eivät yksinään riitä saamaan aikaan kasvua. Tarvitsemme uudistuksia, kuten muut kollegat ovat jo todenneet. Kaikki jäsenvaltiot eivät ole olleet yhtä menestyksellisiä uudistuksissa. Meillä on erittäin vakava kriisi käsissä. EKP varmasti on tässä tärkeässä vastuussa. Kiitokset sitten edustaja Kaputa. Presidente. Puhemies. Kriisin, kriisi tarvitaan poliittisia ratkaisuja, rakenneuudistuksia, rahapolitiikkaa, talousarvopolitiikkaa. Näin pääjohtaja Draghi vastasi minulle 2014 syyskuussa kysymykseen, niin kun kysyin EKPn rahapolitiikasta viime vuosina, mutta kriisi on osoittanut, minkälaisia vaikeuksia kansalaisilla on. Ja rakenneuudistukset eivät ole pärjänneet jäsenvaltiossa. Siksi EKPn toiminta on ollut päättäväistä kuitenkin euron tukemiseksi, mutta se ei ole vielä riittänyt. Hallinnon tukeminen, politiikan koordinointi on välttämätöntä, jotta voidaan saada korjaus epätasapainon ja saada aikaan joustoa vakaus- ja kasvusopimukseen. Euroalueen talous on haavoittuvainen, koska eri jäsenvaltiot ja laitokset voivat kaikki puuttua tilanteeseen. Me emme ole saaneet kestävää pohjaa. Kiitos esittelijälle ja teille, herra Draghi, siitä, että haluatte emun uskottavuutta pitää yllä. Señor Luke. Ja seuraavaksi edustaja Luke. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. Euroopan unionilla on tällä hetkellä kaksi valtavaa kriisiä, eurokriisi ja pakolaiskriisi. Nämä molemmat kriisit äh, aika äh, yllättävälläkin tavalla äh, ovat lähentyneet nyt toisiaan. Rouva Merkel otti auttaa pakolaisia pelastaakseen Schengenin ja samalla sitten keskuspankki painaa rahaa säilyttääkseen euroalueen, mutta kumpikin ostaa vain aikaa, koska ongelmien rakenteellisiin syihin ei puututa. Sodat ja köyhyys Euroopan unionin ulkopuolella ovat pakolaiskriisin syitä eikä niitä voida pelastaa, mutta euroalue voitaisiin kyllä pelastaa. Kreikka on sairas mies ja Kreikka on erotettava euroalueesta, jotta euroalue voi jälleen päästä kasvun ja hyvinvoinnin tielle. Kiitos. Kiitokset teille ja seuraavaksi edustaja Viegas. O Banco Central Europeu representa hoje o maior centro de poder da União. Euroopan keskus pankki on Euroopan unionissa kaikista suurin valtakeskittymä tällä hetkellä. Diskreetillä tavalla EKP on ottanut myös sellaisia tehtäviä, jotka eivät kuuluneet sen mandaattiin. Sillä on myös ristiriitaisia tehtäviä. EKP on laajentanut toimintaansa myös talous, talousjärjestelmän ohjaukseen ja hallintaan ja se myös sanelee talouspolitiikkaa. Jäsenvaltiot joutuu tekevät kaiken, mitä EKP vaatii, jotta ne saavat sitten rahoitusta käyttöönsä. Mitä vastinetta sitten saadaan sille, että todella nämä miljardit äh, tulevat perille? Mikä on EKPn tämänhetkisten tehtävien raja? Mitä tehtäviä sillä on? kun ajatellaan rahoitussektoria. Senior... E- Kiitos. Seuraavaksi puheenvuorossa edustaja Eriksson. Olkaa hyvä. Äh, minä haluaisin sanoa, että minä kunnioitan valtavasti herra Draghi ja EKPtä heidän pyrkimyksissään saada järjestystä Euroopan talouteen. Se on harvinaisen hankala te homma, mutta olen kyllä sitä mieltä myös, että on mielenkiintoista nähdä, mitä tässä on puhuttu inflaatiosta ja määrällisestä keventämisestä, mitä voitaisiin jatkossa tehdä, mitä mahdollisuuksia on esimerkiksi tehostaa niitä ponnisteluja, satsauksia, joita EKP on tehnyt. Voidaanko kohdentaa satsaukset paremmin, mitä raha saadaan talouteen, että se tehokkuus olisi parempaa, tehokkaampia investointeja, niillä toimilla, joita EKP käyttää. Olisi kiva saada vastaus näihin kysymyksiin. Gracias, señor Arnold. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Arnott. Kiitos puhemies. Elämässä voi toimia kahdella tavalla. Toinen on riippumaton puolueeton tapa niin, että tehdään päätöksiä sen pohjalta, mikä on kansalaisille parasta. Toinen tapa on taas rajoittaa johtopäätöksiä ja tehdä sitten eh, mitä tahansa näiden puolustamiseksi. On todettu, että tehdään kaikki mahdollinen euron puolustamiseksi ja me tiedämme, miten tässä sitten käy näiden kahden esimerkin valossa. Meillä on paljon esimerkkejä esimerkiksi tämä 1,7 prosenttia kasvua vuonna 2016 euroalueella. Maailmanpankki ennustaa, että yhdistynyt kuningaskunta kasvaa 2,6 prosenttia. Mietinnössä todetaan, että tulisi valita virkamiehet sukupuolen perusteella. Tämä on melkomoisen holhoavaa. Äänestän tätä mietintöä vastaan, koska toisaalta voisin myös äänestää tyhjää, koska yhdistynyt kuningaskunta ei ole eurossa, eikä voida kertoa meidän mepeillemme, mitä tulisi tehdä tai ei tulisi tehdä. Kiitos. Seuraavaksi Schaffoser. Oui, monsieur le président. Herra puhemies, 2012 François Drouat oli Eliseen valtiosihteeri Rabasanini Hermontin tuella – oli työryhmä kehityspankkien kanssa, jotta saataisiin määrällistä keventämistä reaalitalouteen. Ajatuksena oli sijoittaa maihin, joissa oli rakenteellinen alijäämä, ja hankkeeseen, joissa oli ta- taattu tuotto, uusivat energialähteen, infrastruktuurihankkeet. Tuotto olisi täysin varmaa, mutta hanke ei nähnyt päivävaloa monista syistä. Miksi ette te nyt saa aikaa määrällistä keventämistä reaalit? taloudessa. Kiitos. Kiitos. Ja nyt puheenvuoron saa äh, Dombrovskis. Olkaa hyvä. Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Ensin kiitos tästä keskustelusta. Parlamentilla on merkittävä rooli Euroopan talouspolitiikan äh, muotoilemisessa ja oli taas kerran äh, mukava nähdä, miten sitoutunut äh, Euroopan parlamentti tähän työhön on. Meillä on omat roolimme ja luonnollisesti tämä keskustelu ja käsittely on tärkeä osa demokraattisuutta ja EKPn demokraattista tilivelvollisuutta. Euroopan keskuspankki tekee työnsä mm, pitäkseen hintavakauden ja inflaation kurissa. Vaikutukset hintoihin ovat olleet muutakin kuin syklisiä. Tässä on myös rakenteellisia ulottuvuuksia, jotka ovat vaikuttaneet talouskasvun yskimiseen. Talouspolitiikalla, finanssipolitiikalla, rahapolitiikalla kaikilla on oma roolinsa asioiden hoitamiseksi. Ja komissio tänä vuonna priorisoi sellaisia aloitteita, jotka suoranaisesti vaikuttavat työpaikkojen luomiseen ja kasvuun. Me haluamme tukea kasvua ja investointeja. Haluamme syventää sisämarkkinoita, tehdä niistä reilummat ja laajentaa niiden teollista pohjaa. Me haluamme reilumman unionin ja meidän toimimme tulevat perustumaan viiden puheenjohtajan kertomukseen. Kiitoksia. Kiitos teille ja seuraavaksi puheenvuoron saa äh, pääjohtaja Draghi. Olkaa hyvä. Kiitos, hyvät naiset ja herrat. Olen kovin kiitollinen tästä keskustelusta. Yritän nyt vastata useimpiin huomioikin, vaikka täytyy nyt pahoitella jo etukäteen, että tässä aika tulee vastaan jotkut kysymykset ja lausunnot olivat ehkä enemmänkin poliittisia luonteeltaan, ehkä siihen parhaiten pystyvät vastaamaan kansalliset parlamentit, hallitukset, ehkä teidän oman parlamenttinnekin. Minä haluaisin keskittyä nyt tärkeimpiin kysymyksiin. Monissa kysymyksissä huomasin, että monilla on epäilynsä liittyen rahapoliittisiin toimiimme. Haluaisin nyt vähän selittää, Miksi olen niin monen kertaa sanonut, että rahapoliittiset toimemme kyllä toimivat? Kaikki määrälliset indikaattorit osoittavat kohennusta luototuksessa ja rahoitustilanteessa. Esimerkiksi jos ajatellaan pankkien luototusta, niin se on 80 prosenttiyksikköä laskenut sitten 2013. Täytyy muistaa myös, että tämä mietintö koskee vuotta 2014, mutta sen jälkeen on tapahtunut paljon että aina vähän päivitetympää kuvaa siitä, mitä on mietinnössä. Eli luototus on laskenut 80 prosenttiyksikköä ja 140 prosenttiyksikköä niissä maissa, joissa kriisi iski pahiten. Toiseksi, kohentuneet olot ovat johtaneet enemmän luototukseen ja investointeihin tukien kasvua no, inflaation vahvistaen myös euroalueen vastustuskykyä, kun ajatellaan ylipäätään huonoa kehitystä maailmanlaajuisesti. Annapa esimerkin tästä. Toukokuussa 2014, ennen kuin puhuttiin määrällisestä keventämisestäkään, niin luototusyrityksille, muille kuin rahoituslaitoisille, oli vuotuisella tasolla 2,9 prosenttia mutta sitten heinäkuun 2015 luottojen määrä on lisääntymään päin. Kolmanneksi hintavakautta tukevat toimet luottamuksen lisäämiseksi eurotalouteen pyrkivät tukemaan ylipäätään elvytystä. Me olemme sitä mieltä, että jos emme olisi yrittäneet toimia, me euroalue olisi siis joutunut suorastaan deflaation kurimukseen ja olisimme joutuneet pahempaan tilanteeseen kuin asiantuntijat arvioivatkaan. Kun, kun ajatellaan näitä toimenpiteitä, niin kasvu olisi yhden prosenttiyksikön alle sen, mitä se olisi 2015-2017. Inflaatio olisi ollut miinusmerkkistä viime vuonna, siis paljon alhaisempi kuin 2016 vuodella olemme ennustaneet kun jotkut teistä tai muu, monetkin kysyvät, mitäpä sitten pk-yritykset, miten tämä vaikuttaa pk-yrityksiin. Tässä voin vain toistaa sen, mikä totesin edistötilaisuudessa, että kun ajatellaan kaikkia toimia ja niiden siirtymistä reaalitalouteen, niin se on ollut merkittävä, eli ihan hämmästyttävää. 2014 kesäkuun toimet ovat erityisen hyödyllisiä olleet pk-yrityksille – Nimittäin lainojen määrä laski enemmänkin suurissa lainoissa kuin pienissä. Tiedät, että on kahden tyyppisiä palveluita. Pankkien luototus niin, että kysytään pankilta, mitä te tehdään, mitkä ovat tärkeimmät tekijät, joita te mietitte, kun luototusta harjoitetaan. Vastauksena on ollut, että periaatteessa ei ole oikeastaan mitään rajoittavia tekijöitä olemassa. Komission selvityskin on olemassa, voin sitä tässä lainata, nimittäin PK-yritys, rahoitusselvitys osoittaa, että pankit ovat tarjonneet enemmän lainoja pk-yrityksille, pankit ovat halukkaampia myös luotuttamaan huhtikuusta syyskuuhun viime vuonna esimerkiksi, mutta tunnustettava on, että lainakehitys ei ole ehkä ollut samanlaista eri kokoisissa lainoissa, varsinkin jos ajatellaan haavoittumisissa euroalueen maissa. Jotta kai tämä osoittaa, että riski on siellä pk suurempi, ainakin osittain. Pyrimme selviämään tästäkin. Eli kohennusta on tapahtunut. Onko sitten kohennusta saatu ihan halutulla tavalla? Emme tiedä vielä. Enemmänkin täytyy tehdä. Varmistaa se, että pk-yritysten luototustilanne kohenisi sekin. Mitä tulee rahapoliittiseen mitoitukseen sitten, niin totesin jo alustuksessani, että kun ajatellaan hintavakauden huonoa suuntausta, olemme kyllä valmiita neuvostossa meidän tehtäväkuvamme mukaisesti miettimään uudelleen, ainakin tarkastelemaan rahapoliittista mitoitusta maaliskuun alussa, jos mm-hmm. sellaisia tietoja meille tulee. Monet kysymykset ja lausumat käsittelivät mahdollisia riskejä, jotka liittyvät alhaisiin korkoihin ja epätavallisiin toimiin. Huolet liittyvät ennen kaikkea siihen käsitykseen, että alhainen korkotaso vaikuttaa kielteisesti säästäjiin ja päättäjät ehkä miettivät myös rahoitusvakautta, varsinkin eläkerahastoja, vakuutusyrityksiä ja ylipäätään säästäjiä. Eli usein otteeseen olemme käsitelleet näitä huolia, mutta minä haluaisin korostaa seuraavaa. Säästäjä ajattelen pitää paikkaansa, että nimelliskorot monissa säästöissä ovat hyvin alhaisia, historiallisestikin. Niin ikään olen selittänyt, että alhainen korkotaso heijastelee oikeastaan nykyistä taloudellista ja rakenteellista tilannetta. Eli kun kysytään, kuinka kauan tämä kestää, se kestää niin kauan, kunnes taloudellinen tilanne kohenee. Toisin sanoen, säästöillä saatava vähäinen tulo on oire, ei seuraus tästä hitaasta elpymisestä monena vuotena, kun talous on ollut alle toimintakykynsä. Kuvitellaanpa, From the current... että siirtyisimme nykyisestä elvyttävästä toimintatavasta, mitä, voisi, mitä se tapahtuisi? No, me hillitsisimme ekonomista dynamiikkaa ja loppujen lopuksi pidäntäisimme alhaisetta korkotasoa jatkuvalla taantumalla. Mutta meidän tulisi myös muistata, että talletukset eivät ole ainoa tapa, jolla säästäjät investoivat säästöjään. Jos katsotaan äh, kotitalouksien äh, rahoitusta, niin äh, on muita rahoitusmuotoja, jotka toimivat puskurina. Katsotaan Bundesbankin viimeisintä tutkimusta, jotka osoittavat, että todellinen tulo tavallisessa saksalaisessa keskivertotaloudesta vuonna 2008 on ollut noin 1,5 prosenttia. Se on alhaisempi kuin kriisiä edeltävä keskiverto, mutta se on korkeampi kuin monissa vaiheissa, esimerkiksi 90-luvulla, joten ei tässä nyt voida sanoa, että säästäjiltä on viety omaisuutta, kuten jotkut väittävät. Ei tänä päivänä, mutta toisissa tilanteissa. Ja sitten mahdolliset vaikutukset tallettajille on otetta, katsottava laajemmassa kontekstissa. talletukset tehdään tulosta, joka on ansaittava tukemalla työllisyyttä ja eh, investointeja, eh, kun kysyntä on alhaista. Meidän rahapolitiikkamme eh, tukee kapasiteet- säästökapasiteettia. Lisäksi oltiin huolissaan rahoitusvakaudesta ja miten meidän Ähm, rahapolitiikalla me voi olla vaikutusta rahoitusvakauteen. Tietenkin hintavakaus meidän tavoitteemme on ennakkoedellytys rahoitusvakaudelle ja meidän on keskityttävä rahoitusvakauden tarjoamiseen. Kuitenkin rahapoliittisilla toimilla voi olla sivuvaikutuksia rahoitusjärjestelmään esimerkiksi jos syntyy liiallista riskinottoa. Mutta jotta voisimme vaikuttaa tähän, me tarvitsemme makro- ja mikrotason toimia välineinä, emmekä muutoksia rahapolitiikkaamme, rahapoliittiseen viritykseemme. Ja nyt haluaisin kommentoida lyhyesti EKPn osallistumista makrotaloudellisiin sopeutumisohjelmiin yleensä, joka on asia, joka nostettiin esiin, kun Troikka perustettiin vuoden 2010 alussa. Euroopan valuuttaunioni ei ollut valmis käsittelemään sitä, että jäsenvaltiot menettivät ähm, markkinoille pääsyään. Ensimmäisessä Kriikan ohjelmassa jäsenvaltiot olivat neuvoantavien äh, EKPlle yhdessä komission ja valuuttarahaston kanssa, ja tätä pidettiin hyvänä täydennyksenä, jotta saataisiin aikaan vahva ohjelma. Troika luotiin, jotta huomioitaisiin eri toimielinten erilaiset kokemukset. E, tässä oli hyvä syy EKPllä vastata tähän pyyntöön. Menestykset ohjelmissa voisivat korjata rahoitusvakautta ja rahapolitiikan transmissiota. Tämä kodifioitiin Tupacissa ja Euroopan tuomioistuin vahvisti, että tämä on laillista. Tämän jälkeen näitä neuvontavia ohjelmia on annettu viidessä jäsenvaltiossa, mutta me emme saa unohtaa sitä, että päätöksen eh, teon vastuu ohjelmien suunnittelussa ja rahoituksessa on euroryhmällä ja euroryhmän ministereillä ja EVMllä, eikä... Ähm, näillä instituutioilla, jotka ovat mukana tässä ohjelmassa. Kuten olen sanonut muissakin tapauksissa, EKP ei välttämättä ole ikuisesti Troikan jäsen, mutta oikea aika nykyisen järjestelmän muuttamiseksi on valittava, eikä ole minun tehtäväni päättää tätä. Muutama kommentti liittyivät avoimuuteemme. Ja voin vain sanoa, että tämä viimeinen vuosi on ollut vuosi täynnä päätöksiä, joiden tarkoituksena oli avata, lisätä avoimuuttamme. Ja se, mitä me olemme tehneet, on vahvistanut sitoumustamme se, että meidän kalenterimme e, e, ja kokoustemme pöytäkirjat julkaistaan. Nämä olivat e, tärkeitä askelia avoimuuden lisäämiseksi. Mutta halukkuutemme tarjota lisätietoa tärkeistä asioista osoittaa myös, että EKP on avoin instituutio kansalliset keskuspankit voivat esimerkiksi kertoa hätärahoituksen tarjoamisesta, mikäli sellainen on tarpeen. Me myös keräämme anakredit-tietoja, joten voin vakuuttaa teille, että e KP tarkastelee avoimuutta ja asiakirjoihin pääsyä ja tarkoituksena on lisätä jatkossakin vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä. Nyt haluan puhua Euroopan valuuttaunionin täytäntöönpanosta. Kuten olette viiden puheenjohtajan raportista lukeneet, siinä on selkeä tiekartta mm, ja nyt meillä on toimenpiteitä, jotka on toteutettava. EKPlle pankkiunionin loppuun saantaminen on erittäin tärkeää. Ensinnäkin tämä tarkoittaa sitä, että yhteiset säännöt on toteutettava. Ähm, tärkein esimerkit asioista, joissa täytyisi edustia on BRRDn ja DGSD siirtäminen kaikkiin kansallisiin jäsenvaltioihin. Ja me tarvitsemme, meiltä puuttuu myös yhteinen kriisinratkaisu rahaston väline. Ja lisäksi on täytyy myös saattaa täytäntöön yhteinen talletussuoja. Miksi se on tärkeää? Koska ainoastaan tällainen järjestelmä voi varmistaa sen, että tallettajien luottamus on yhtä vahvaa eri valtioissa ja koko pankkiunionissa. Se on todella tärkeää talous- ja rahaliittomme tulevaisuuden kannalta. Mutta lyhyen aikavälin toimenpiteiden täytäntöönpano on tarpeen, mutta se ei ole kuitenkaan riittävää unionin loppuun saattamiseksi ja sitten on otan ehdotuksia näiden pitkän aikavälin tavoitteiden toteuttamiseksi, jotta EU voisi voida hyvin, niin silloin elpyminen ei voi perustua pelkästään rahapolitiikkaan. Rahapolitiikkamme tarjoaa tilaa, se on tarpeellista, mutta se ei ole riittävä ennakkoedellytys sille, että tästä elpymisestä tulisi rakenteellista. Tällä hetkellä se on suhdannepohjaista. Mm, sain myös yhden kysymyksen korkea-arvoisista seteleistä ja EKPssä tätä on pohdittu jonkun aikaa ja nyt tarkastellaan näitä seteleitä. Emme ole vielä tehneet päätöstä Me mietimme, miten tämä päätös pitäisi tehdä, miten se pitäisi välittää. Haluamme tehdä muutoksia, mutta haluamme tehdä niitä järjestelmällisesti. Voitte kuitenkin olla vakuuttuneita siitä, että me emme halua tehdä tästä mitenkään helppoa rikollisille. Kiitos paljon. Herra Draghi, seuraavaksi annan esittelijä Mariakselle puheenvuoron kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia. Haluan kiittää kollegoja, että he osallistuvat tähän keskusteluun. Herra Draghi, kyllä, minunkin mielestäni meidän pitäisi katsoa tulevaisuuteen. Tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että EKPn pitää nähdä myöskin menneisyyden virheet. Esimerkiksi inflaatiovaara, koska vasta 2014 tähän on herätty ja ryhdyttiin muihin toimenpiteisiin kuin perinteisiin, esimerkiksi tämä kvantitatiivinen, mutta tätä sovelletaan vasta 2015 vuoden alusta ja myöskin korot, niitä laskitte melko myöhään ja herra Draghi, ette myöskään sanoneet mitään korkean työttömyyteen ja sitten kuitenkin pidätte kiinni säästöpolitiikasta, ettekä myöskään reagoinut niihin toimenpiteisiin, joihin on pakko ryhtyä, jotta eturistiriita EKPssä saadaan torjuttua. No, meillähän on myöskin EUn tuomioistuimen tuomioita. Siellä on erilaisia tuomioita. Tekin selvititte nämä. Ette sanonut mitään niihin. Ja miten voi olla, että tässä nyt tämä kvantitatiivinen helpotus, herra Tornadas, sai niin ja niin monta miljoonaa euroa Kreikassa. Miten tämä liittyy tähän kvantitatiiviseen helpottamiseen? Ettekä sanonut myöskään mitään siihen, miten säästöpolitiikkaa on tarkoitus käyttää. Niin kuin Pontius Pilatus, pesette kätenne syyttömyydessä ja yrititte myös 2015 Kreikan äh, saattaa pois luottojen tieltä ja kysehän on myöskin säästäjien tukemisesta ja äh, toimenpiteestä 2015. Tässä täytyy nyt todellakin todeta, että tämä on ollut todella musta päivä EKPlle. Demokratia on siellä täysin tuhoutunut. Äh, tässä tarvitaan todellakin ratkaisu euroalueelle, eikä euroalue saa olla mikään säästäjien unioni. Meidän täytyy tässä puhua esimerkiksi lainojen helpottamisesta. Nämä ovat asioita, jotka mainittiin jo aluksi, mutta myöskin EPP, SD ja ALDE, he kaikki pyrkivät tässä ottamaan kaiken sen kritiikin pois, joka tässä mietinnössä oli. Tässä pyritään olemaan parempia kuin Paavi, herra Draghi. Kiitos edustaja tästä puheen